on joutunut ää, äh, junan myöhästymisen uhriksi. Joten minä toimin puheenjohtajana tässä. Minä toimin siis tilapäisenä puheenjohtajana tämän näin tunnelman kohottamiseksi. Varmasti saitte Kokobon kaikki tiedot, kaikki tiedot ovat internetissä. Et tulkkauskielet mainitaan Kokobo Bulletinissa. Onko teillä huomioita esityslistasta? Ei. Siinä tapauksessa käydään välittömästi asiaan. Ja aloitetaan ensimmäistä esityslistan kohdasta. Kohta kolme. Tilintarkastustuomioistuimen jäsenen, saksalaisen jäsenen nimeäminen Klaus Heinel Leine, kollega, jonka muistamme kaikki, tunnemme kaikki hyvin. Ja kuten tavallisesti esittelijä Ines Ajala Sender saa sanoa pari sanaa. pyydän. Eingangsstatement von Elina. bitteschön. Ja meine sehr geehrten... Hyvät naiset ja herrat, hyvät kollegat, sain siis viisi minuuttia ja yritän pitää kiinni tästä määräajasta. Ensinnäkin haluaisin jotain kertoa siitä, miksi haluan päästä tilintarkastustuomioistuimen jäseneksi Saksan hallituksen nimeämänä ehdokkaana. Ja sitten haluaisin jotain kertoa pätevyydestäni ja tietenkin myös riippumattomuuteni on tärkeä kysymys, jos viran saan. 22 vuoden ajan olen ollut Euroopan parlamentin jäsenenä. Olen ollut siis tässä parlamentissa parikymmentä vuotta. Se on pitkä aika. Kun Berliinistä sitten tuli puhelu ja torri tarjous asettua Saksan ehdokkaaksi tilintarkastustuomioistuimeen, en <clears throat> joutunut kovin pitkään miettimään. Olen noin 55 ikään ja se on ihan hyvä aika päättää jotain, jos muuta haluaa tehdä. Eli ei oli helppo hyväksyä tämä ehdotus ennen kuin tein päätökseni, sain vielä tietoja myös tästä laitoksesta, johon minua ollaan nyt nimittämässä. Ja minun käsittääkseni sielläkin on vielä työsarkaa tarvetta uudistuksiin. Meidän täytyy varmistaa, että se työ, mitä tilintarkastustuomioistuin tekee vastaa myös sen tehtäviä. Minä uskoisin, että minä voisin auttaa myös tässä. Esimerkiksi viestintää parlamentin ja tilintarkastustuomioistuimen välillä edellyttää myös kohentamista. Meidän täytyy varmistaa, että tilintarkastustuomioistuin vastaa myös parlamentin tarpeita, varsinkin ajatellen tämän valiokunnan esittämiä tarpeita. Me olemme nähneet paljon mielenkiintoisia asiakirjoja tilintarkastustuomioistuimen kehittymisestä. On sisäisiä strategisia asiakirjoja, vertaisarviointia on tehty, kuten myös mielenkiintoisia ehdotuksia siitä, miten tuomioistuinta voitaisiin tehostaa vielä entisestään. Mielestäni tämä voisi olla yksi asia, johon voisin keskittyä, jos minut valitaan seuraavaksi kuudeksi vuodeksi tilintarkastustuomioistuimen jäseneksi. Mitä tulee sitten pätevyyteeni, niin minullahan nyt ei ole mitään tilintarkastajan pätevyyttä sinällään. Saksassa se, se on tietenkin aina, että meillä on myös juristeja näissä tehtävissä. Minulla itsellä on oikeustieteestä kaksi tutkintoa. osa tutkinnostani sisälsi myös julkisoikeutta ja budjettikysymyksiä. Olen siis perehtynyt näihin asioihin. Olen näitä asioita käsitellyt aikaisemminkin. Näette vastauksistani kysymyksiinne, että olen todellakin ollut mukana käsittelemässä tämänkaltaisia asioita. Niin ikään olen ollut aika intensiivisesti mukana myös budjetti- ja tilintarkastuskysymysten parissa aikanaan, kun olin mukana Düsseldorfin kaupunginvaltuustossa. Mukana olin myös Troihant tutkintakomiteassa. Lisäksi olen ollut Saksan liittopäivien oikeudellisen asioiden valiokunnan jäsenenä. Olen ollut myös yhteydessä asioihin, jotka liittyvät budjettiasioihin ehkä rajallisemmin, mutta sen sijaan kirjanpidollisten asioiden parissa olen ollut paljon. Parikymmenen vuoden ajan täällä parlamentissa me olemme käsitelleet esimerkiksi yhteisö, yhtiöoikeutta, esimerkiksi asetusta, siihen liittyviä direktiivejä tai muita lainsäädäntöehdotuksia. Minä olen erityisesti ollut mukana siinä, kun oltiin perusteellisesti uudistamassa kahta yhtiöasetusta. No mitä tulee riippumattomuuteen, niin, niin oikeudelliset määräykset ovat hyvin selkeitä. Totta kai minä niitä noudattaisin – minä olen vakuuttunut siitä, että oikeudelliset määräykset ovatkin aivan paikallaan näiltä osin. Minä luopuisin kaikista muista tehtävistäni. Minä luopuisin muun muassa Düsseldorfissa eri tehtävistäni omassa asianajotoimistossani esimerkiksi luopuisin ammattitoiminnastani niin muutenkin ja helmi-maaliskuun vaiheessa luopuisin myös asiana jo tehtävistä. Itse olen nimittäin asiana jo toimistossa kumppanina, osakkaana. Eli eiköhän siinä ollut pääasiat. Niin, mitä vielä tulee ehkä pätevyyteen, niin juristina, niin kun olen kerran toiminut juristinakin aktiivisesti, niin sen keskeyttäisin myös, jos tulen valituksi tilintarkastustoimiston jäseneksi. En harjoittaisi siis, siis asianajan tointani. Mitä tulee jäsenyyksiin eri hallituksissa esimerkiksi tai valvontaelimissä, niistäkin luopuisin – Eli jos minut nimitetään tilintarkastustuomioistuimeen, luopuisin kaikista näistä tehtävistä eri elimissä ja lopettaisin toimintani näiltä osin. Tämä on erittäin tärkeää ajatellen tilintarkastustuomioistuimen toimintaa ja mainetta. Tässä kaikki, mikä halusin sanoa. Dankeschön, Helene. Dann ist jetzt, glaube ich, zunächst mal die Bericht. Ja seuraavaksi sitten esittelijä. Ja odotan sitten muita puheenvuoropyyntöjä. Kiitos puheenjohtaja. Ensinnäkin tervetuloa herra Leene valiokuntaamme. No ehkä ei ole yhteyksiä tähän, mutta tästä syystä voi olla, että tämä osoittautuu mielenkiintoiseksikin, jos teistä todella tulee jäsen. Tilintarkastuomioistuimeen on todellakin Hyvä, että viitasitte konkreettiseen kokemukseenne näissä asioissa. Siksi haluaisinkin ajatella, mitä tässä nyt on kerrottu teidän ammattiurastanne muuten tai poliittisesta urasta, niin voisitte nimenomaan kertoa meille, millä tavalla, kun itsekin kun ajatellaan, mitä kysymyksiä on tältä osin esitetty valiokunnasta, niin Siis mitä tässä voisi olla kaikkea mielenkiintoisinta? Ajatellaan esimerkiksi kokemustani ja muun, muunkin osalta. Haluaisimme teidän kokemuksen perusteella kuulla teiltä, millä tavalla ehkä tämä teidän kokemuksen voisi nyt auttaa tilintarkastustuomioistuimessa. Ja sitten toiseksi riippumattomuus. ei pelkästään riippumattomuus, vaan eturistiriitakin. Olette ollut parlamentissa pitkään poliittisen aikana, myös pitkään olette asiantuntija läpinäkyvyysasioissa, mutta pitää paikkansa, että sitten 2003 olette ollut jäsenellä tärkeässä asianajotoimistossa, joka on kansainvälinenkin sitä paitsi, ja te olette siellä asianajajana tänäkin päivänä, ja nimenomaan keskittyen Eurooppa-asioihin teidän ilmoituksessannekin, jonka kaikki teemme, kerrotaan, että tavallaan tuo tehtävä onkin ensisijainen, eikä tämä parlamentaarinen tehtävänne. Onko teidän niin normaalia, että tällaista kysytään, kun ajatellaan, eihän tämäkään ole mikään uusi asia, myös kun ajatellaan tupakkadirektiiviä ja sen uudistamista – niin siinä yhteydessä on ollut kirjavaihtoa. Nimittäin jos te, kun olette mukana oikeudessa ja asioiden valiokunnassakin, niin olette myös esittelijänä tupakkaa mietinnössä. Ja totta kai tämä on herättänyt reaktioita, kun tekin olette vielä tuossa asianajon toimistossa Eurooppa-asiantuntijana. Ja teillä on asiakkainakin tietysti, sekin näkyy. Tobacco International esimerkiksi, joka on mukana myös näissä kaikissa kysymyksissä, jotka, jotka liittyvät DALI-kysymyksiin ja muihinkin. Eli haluaisin teidän selittämään tämän vielä tarkemmin, missä määrin tällainen tilanne, jos voisitte tätä nyt vielä selvittää enemmän, ettei tässä sitten tule eturistiriitoja vastaan jatkossakin. Tarkastustuomioistuimessakin on kyse alasta, jota tarkastetaan olisi hyvä tehdä tämä selväksi. Sitten, jos mennään itse asia varsinaisesti ja mahdollisen toimintaan niin jatkossa, puhutte esimerkiksi suhteesta, joka tuomistumille täytyy olla tämän valiokunnan ja parlamentin kanssa. Me olemme sitä kommentoineet itsekin Olemme laatimassa mietintöäkin tilintarkastustuomioistuimen tulevaisuudesta ja vähän mietin miettien, mikä tasapaino löytyisi kahden toimielimen toiminnassa. Haluaisin kuulla teiltä vähän enemmän vielä teidän ajatuksistanne, että voitaisiin sanoa, että parlamenttia ei pelkästään tulevia päätöksiään perustaisi ylempien äh, alan virkamiesten ajatuksiin. Tästä halusin kuulla kommentteja. No, ehkä tämä riittää tällä erää, mutta jos puheenjohtaja antaa toisenkin mahdollisuuden mieleen, sen jälkeen kun muut kollegatkin ovat kysyneet, niin ehkä voi muutakin kysyä jotain täsmällisempää. Vielä sanoisin, että vastauksena viimeiseen kysymykseemme – on erinomainen ja todellakin haluaisimme, että kaikki ehdokkaat olisivat näin vastanneet. Eli siihen ei minkäänlaista vastalausetta. Kiitos. Sydämelliset kiitokset rouva Ajala. Tässä oli koko joukko kysymyksiä ja pyrin vastaamaan niihin yksi kerrallaan ja sitten menen yksityiskohtiin. Aloitan tästä yleisestä äh, näkökohdasta. Minusta tilintarkastustuomioistuin luotiin tietoisesti kollegiaaliseksi elimeksi. Sillä on rakenne, sinne jäseniä eri taustoista, perinteisiä tilintarkastajia, ihmisiä, joilla on kourin tuntavaa kokemusta kansallisista tilintarkastustuomioistuimista ja ihmisistä, jotka tuntevat toimielimet erityisesti. Ja ne, jotka toimielimissä ovat työskennelleet, tietävät, miten ne toimivat ja mitkä niiden ongelmat ovat. Ja minusta on siis aivan oikein, että EU-tilin tarkastustuomioistuimella on tällainen tasapainottava rakenne. En ole mikään tyypillinen tilintarkastaja, koska en ole tilintarkastaja. Mutta jos tarkastelen Saksan tilannetta, 15-17 tilintarkastajista on juristeja, kuten minä, ja useimmilla on poliittinen tausta ja 17 varapuheenjohtajasta saksalaisesta tilintarkastustuomioistuimesta. 13 on juristeja. ja Saksa e on yksi EUn suurimmista maista. Ja se on huolestunut siitä, että meillä on tällaisia erilaisia taustoja. Puhuit rahanpesusta. Uskon, että omalla taustallani niin pystyn hyvin käsittelemään tätä asiaa. Muuten en olisi tehtävän hakenutkaan. Jos ajatellaan tilintarkastusistuimen palveluluonnetta, osoit naulan kantaan tarkastustuomioistuin ei ole mikään päämäärä sinänsä, sillä on määrätty tehtävänsä. Ja sen yksi olennaisista tehtävistä on tukea muita toimielimiä ja vastuuvapausmenettely on erittäin tärkeä osa tätä ja parlamentilla taas on siinä tärkeä osa täysistumassa vastavapaudet myönnetään. Eli tiedon tarkastustuomioistuimen täytyy ottaa sidosryhmät, parlamentin neuvosto ja komissio, jotta se pystyisi suorittamaan tehtävänsä. Toki sen täytyy olla itsenäinen. Tilin tarkastustuomioistuin tekee lopulliset päätökset, mutta on erittäin hyödyllistä, että se pystyy tekemään työnsä niin, että sen ensisijaiset sidosryhmät ovat tyytyväisiä. Olemme EU-ssa lainsäädäntövaiheessa, jossa me emme niin paljonkin luo uutta lainsäädäntöä, vaan pyrimme parantamaan olemassa olevaa lainsäädäntöä. Ja tuomioistuimen erityiskertoimet voivat olla todella hyödyllisiä lainsäätäjälle lainsäädännön kehittämistyössä. Joten siihen täytyy panostaa enemmän. Siinä nuo kaksi kohtaa käsiteltynä. Sitten minun muut toimeni. Minun täytyy vähän sanoa tässä vastaan. Asianajajan työ ei ole mikään päätyöni. Kaikki, jotka tuntevat työni Euroopan parlamentissa, tehtävät, että muutaman viime kauden aikana olen aina ollut esitelijöiden joukossa kahden kolmen entään mietintöä tehneen joukossa. Minä olen yksi kovinten työskenteleviä meppejä, joten tämä ei ole mikään sivutyö minulle, vaan ykköstyö. Mutta parlamentin jäsenenä minun on ollut aina tärkeää olla itsenäinen. En halua en ole koskaan halunnut olla riippuvainen puolueestani nimityksissä. Siksi minulla oli tärkeää, että säilytään yhteyteni ulkopuoliseen maailmaan. Politiikassa ei koskaan tiedä, mitä tapahtuu. Olisi voinut käydä niinkin, että tarvitsen juristin ammattiani leipäni ansaitsemiseksi. Ja siksi haluan pysyä itsenäisenä jatkamalla ammatillista työtä parlamentin ulkopuolella, mitä taloudellisten etujen julkistamiseen tulee. Olen kotikaupunkini vaikutusvaltaisimpia asukkaita. Olen ollut mukana kunnallispolitiikassa. Minut tunnetaan hyvin. Tällaiset virat ovat tärkeitä. Mitä tupakkadirektiiviin tulee? Kerropa, miten asiat menivät enne, päivää ennen äänestystä oikeusasian valiokunnassa, jolla oli yksi kansalaisjärjestö. En oikein muista, mikä se oli. Alkoi esittää syytöksiä täällä internetissä sanoen, tässä oli eturistiriita, koska minun juristin firmani oli mukana tässä. Olin yhtä yllättynyt kuin kaikki kollegatkin. äänestyspäivänä enemmistöni hyväksyttiin sulla enemmistöllä, mikä oli poikkeuksellista. Siinä puolettiin direktiiviä, mutta siinä puhuttiin myös juridisista riskeistä. En mene yksityiskohtiin, mutta niitä on olemassa. Mm. Kun tupakaa mainontaa koska direktiivi, joka kumottiin tuomioistuimessa – tällaista asiat tulevat esille. Ja Dubassa oli tällainen työkellä, juttu, jossa oli ITI, Japan Tobacco International. Tämä oli helmi-huhtikuussa 2013. Tällaisesti tämä ei ole iso kysymys, mutta firmani on kansainvälinen firma. Meillä on tuhansia juristeja töissä, paljon toimistoja. Minä, eikä kukaan muukaan, kukaan pysty sanomaan, antaako joku näistä juristeista jotain neuvoja jolle tupakaan liittyvissä asioissa. Minä en ole mitään kourin tuntuvia yhteyksiä Taylor Wessingin Dubain toimiston ja Japan Tobacco Internationalien yhteyksien relevanssista tässä. Minä en ole partneri Dubaissa, minä olen partneri Saksan toimistossa. Ainoa yhteys tässä on, että firma on samanniminen. Olen iloinen, että nostit esille tämän eturistiriitakysymyksen, jotta saatoin selkeyttää asian ja julkistaa tiedot, mutta aivan erillään. Jos olisin tiedä tästä etukäteen, mitä todennäköisimmin olisin pyytänyt varahenkilöä tekemään mietinnön, jotta tällaisia syytteitä ei olisi syntynytkään. Mutta nämä syytteet olivat perusteettomia. Mietinnöstä ja täysistuntopuheestanne saatte hyvin selville sen, että minulle ja valiokunnalle tärkeintä on se, että ka- kaikki työmme on vedenpitävää eikä kaadu tuomioistuimessa. Tämä oli meillä tärkeintä, että arviointi on teidän asianne. Nämä syytteet on viety myös parlamentin puhemiehelle. Täällä on joku neuvoa antava taho, minä muistan mikä sen nimi on, mutta tässä käsittelee näitä etujen julkistamista ja se on keskusteltu ja loppuun käsitelty. Sitten Inge Gressle, Sondergaard, Ivala Kampfin ja Dagmar Rodberend. Ja tässä järjestyksessä pyytäisin. Inge. Kiitoksia kovasti vahinkoa, että Jean-Pierre otti Odion Ranskassa, hän on varjoesittelemme, mutta hän kyllä pyysi minua jotain lausumaan. Hän halusi ensinnäkin tukea ehdokkuutta, eikä hän ole mitään huolta, kun hän nyt on tutustunut asiakirjoihin. Minulla on kyllä pari kommenttia, pari kysymystäkin. Tilintarkastustuomioistuimen täytyy toimien laillisuus tarkistaa ja, ja selvittää, kuinka paljon virheitä on tapahtunut. Me olemme paljon käyneet keskusteluja virheasteesta, kun tiedetään, minkälaisia ongelmia meillä täällä on, joista meidän on selvityttävä, niin minun käsitteeksi meidän täytyy myös tarkastella tehokkuutta ja suoritustasoa, kun ajattelen nyt sinun kokemustasi ja taustaasi. Esimerkiksi talousoikeuden osalta, niin minusta sinulla olisi aika paljon annettavaa arvokalakin tavalla. Ja tietenkin nopeus on tärkeää. Usein näihin erityiskertomuksiin tuhrautuu paljon aikaa. Tietoa tulee joskus aivan liian myöhässä, jotta mitään enää voitaisiin muuttaa. Ainakin mitä minä tiedän, niin tilintarkastustuomioistuimen erityiskertomus ei ole oikeastaan koskaan viime vuosien aikana auttanut mitä muuttamaan mitään, eli se ei ole kovin tehokas väline ollut tähän asti, jotta mitään nopeammin voitaisiin muuttaa. Eli meidän pitäisi miettiä uudelleen välineiden käyttöä, varsinkin maakohtaisten kertomusten kohdalla. Joillekin on enemmän ongelmia kuin toisilla. Anteeksi, että olen näin suorasukainen. Eilen saimme Bulgaarian ja, ja Romanian edistyskertomuksen oikeudellisissa kysymyksissä. Siellä on aika paljon hankaluuksia, kuten Kreikassakin. Ei, eivät ongelmat ole samanlaisia kaikilla. Kun me osoitamme, missä, mistä kenkä puristaa häpelemättä, niin pystymme saamaan aikaan paljon enemmän ja mielestäni on erittäin tärkeää, että tietoa tulee riittävästi. Se on bitte. Øh, tusind tak. Kiitoksia, herra Leene, että tulitte tänne tänään. Meillä on kolme kysymystä. Ensimmäinen kysymys on se, että ymmärtääkseni syy sille, että te haluatte tilintarkastustuomioistuimelle, että haluatte vähän vaihtaa uudelle uralle ja älä uutta olemaan. Ja, ja ymmärrätte sellaisella tarvetta silloin tällä. Kyllä minä sen ymmärrän. Ymmärrän myös, että jos kävisi niin, että jos minä, me emme teitä valitsisi tuohon tehtävään, niin sitten te palaisitte asiana ja tehtävänne. Merkitseekö tämä sitä, että te ette missään oloissa ää, ryhdy Euroopan parlamentin jäseneksi ja että palata tänne? Tänne kysymykseni on, että asianhan niin, että 14 päivän kuluttua Strasbourgissa hyväksymme päätös la- lauselman tilintarkastus tuomioistuimen tuomasta roolista ja siellä on aika mahtipontinen, minä sitten englanniksi tilintarkastustuomioistuimen jäsenten täytyy tulla valituksi henkilöiden joukosta, jotka kuuluvat tai ovat kuuluneet tämän jäsenvaltion auditointielimin, jotka ovat erityisen päteviä tämän tehtävän täyttämiseen. Ja sitten vähän myöhemmin kohdassa 4.12 siinä puhutaan, että meillä on korkean tason ammatillista kokemusta, joka on hankittu julkisen sektorin rahoituspuolella ja hallinnon auditoinnissa, ja sitä täytyy olla riittävä tieto Euroopan yhteisön hallinnasta. Sanoit, että tässä on ollut vähän kankea muotoilu, että tässä on ollut vähän pehmeä muotoilu ja, ja tarvitaan muita ehtoja. Kolmas kysymykseni on, että parlamentin puolella tässä vastavapausmenettelyssä me ryhdymme, annamme hyvin laaja-alaisia suosituksia. Ja seuraavana vuonna, että eh, estämme sitä kysymystä, mitä hänelle suosituksella oikein tapahtuikaan, mitä sitä oikein sukeutui. Ja kysyn teiltä, ja ajatellaan, että parlamentti kehottaa, että tilintarkastustuomioistuin kertomuksissaan – käy täsmästi läpi parlamentin suositukset, mitä niillä on tapahtunut. Ei siis ota kantaa, vaan, vaan ar- arvioisi niiden kohtaloa. Onko se sellaista tehtävää, jota te voisitte tehdä tilintarkastustuomioistuimessa? Kiitos. Ja Ivalo Kalvi. Thank you very much, uh, Mr. Kiitoksia kovasti puheenjohtaja. Kiitoksia herra Leijenne ne pari kysymystä. E, yksi ehkä liittyy siihen, mitä kollega Sonderko totesi, liittyy teidän käsitykseenne siihen, miten ammattipätevyys on muotoiltu tilintarkastuksen tuomistumien jäsenen osalta, jos ajatellaan teidän lainopillista tuntemustanne ja Euroopan tuntemustanne, se on kovin tärkeää. Jos ajatellaan itse käytäntöä, niin on nähty, että että Lissabonin sopimuksessa asetettu kriteeri avaa kyllä aikaa levälleen oveet. Jos ajattelette tulevaisuutta, niin voitaisiinko tämä ehkä muotoilla tarkemmin kuin kansallisestikin on tehty, eli mikä olisi asianmukainen pätemysvaatimus tilintarkastustuomistumin jäsenelle. Minä tavan takaa olen miettinyt tätä, miten ehdokkaat mukaan lukien tilintarkastustuomistumin presidentti ja joku muukin jäsen, niin aina vastaus ei ole kovin hyvä ollut heiltäkään. Kun nyt tässä olen katsonut vastauksia, niin voin kovasti kyllä tukea ehdotustanne siltä osin, että sääntöjen mukaisuus lausunnossa pitäisi olla selkeämpiä suosituksia käytänteitteen tai jopa lainsäädännön muuttamiseksi Euroopan unionissa, jotta voidaan tehostaa varojen käytötehokkuutta. Miten kuvittelisit, että se toteutettaisiin? Se on kyllä aika tärkeää, mutta pelkäänpä pahoin, että jos ajatellaan, mitä ehdotuksia komissiolta on tullut säädöksiksi, niin miten te voisitte jotenkin piristää komissiota näiltä osin? Kiitos. Ja, äh, Sitten ehdokkaamme pyysi puheenvuoroa. Ja sitten mielelläni vastaisin. Mu- muuten en muista kaikkia kysymysten yksityiskohtia. Alkaen Rova Gresslestä. Das tarkastuslausunto on tietysti tehtävä. tehtäviä, joka meillä on, mutta ei kaikissa maissa. Saksassa ei ole samanlaista tilannetta. Saksassa tilanne on toinen. Meillä on erottelu julkisoikeuteen ja yksityisoikeuteen ja, ja eu tämä keskustelu on vähän teoreettinen. Tämä tar- DAS, tarkastuslausuma, kertoo olennaisia havaintoja siitä, miten asiat voisi tehdä paremmin. Ja jos minusta tulee tilintarkastustuomioistuimen jäsen, pyrin siihen, että kiinnitään huomiota alueellisiin erityispiirteisiin. En puhu kansallisista erityispiirteistä. Tiedän, että se on kiistanalainen kysymys, josta on useammankin kerran keskusteltu, mutta jos me puhumme alueista ja paljonhan rahaa käytetään alueellisella tasolla. Meillä voisi olla lisätutkimuksia, jotta voisimme selvittää, mitkä havainnot poikkeavat normaalista. Ja yhteistyö kansallisten ja alueellisten tarkastuselmien kanssa voisi olla parempaa. Me haluaisimme välttää päällekkäisyyksiä. Meillä täytyy olla vastavuoroista tiedonvaihtoa siitä, miten oikeutta tulkitaan ja täytäntöön pannaan. Ja tämä parantaisi politiikkaa. Ja Rova Gressle näkemyksen, että toimintatarkastusten määrää täytyy lisätä. Meidän täytyy erityisesti keskittyä niihin parlamentin toiveiden mukaisesti. Ja että Mielestäni tilintarkastustoimistoimessa ei ole mitään epäilystä siitä, että näiden kertomusten laatimiseen menee liikaa aikaa. Ravajalla Sender mainitsikin tämän. Viime viikkoina ja kuukausina olen keskustellut tilintarkastustuomioistuimen jäsenten kanssa ja kaikki näyttävät ajattelevan samoin. Ja tilintarkastustuomioistuimen tuin varmaan tekee kaikkensa jotta työ nopeutuisi ja muutos tehostuisi. Ja Senegalin kysymyksiin tulee, en aio asettautua ehdokkaaksi eurovaaleihin, se on ihan selvää. Joten jatkaisin ää, äh, yksityisessä roolissani asianajana tai teidän suostumuksellani seuraavat kuusi vuotta Luxemburgissa mutta tähän taloon en pyrkisi enää. Sitten ammattipätevyyteen liittyen. Totta kai olen rukenut Rova Ajala Senderin mietinnön. Tarkistukset myös, ne ovat aika kiinnostavia. Olen nähnyt jotakin tarkistuksia, joissa viitataan juridiseen pätevyyteen ja vaatimuksiin ja Minusta on sääli, että nämä tiputettiin lopputekstistä. Olisi hienoa, jos ne takaisin otettaisiin täysistunnossa, koska jossakin jäsenvaltioissa siinä, jonka tunnen itse parhaiten, tällaista taustaa vaaditaan. Ja ajatellaan, että tuomioistuin sitten ää, antaa suosituksen liittyen Euroopan parlamenttiin. Olen avoin tälle. Olen valmis keskustelemaan tästä tuomioistuimessa. se on sopivaa? Ja sitten herra Kalfinin kysymys. ehkä määräistä olla tiukempia? Ja suhteessa siihen, jos ajatellaan mitä juuri valiokunnassa on tapahtunut, kun me olemme aina viitanneet siellä artiklaa 255 tuomareiden nimeämisessä. Meistä tuomareita ja yleisasiamiehen miesten laatu on parantunut näiden toimiemme seurauksena. Normaalisti parlamentin nimeämät ihmiset vaivat, jos he eivät ole parlamentin jäseniäkään, Heillä on kuitenkin oikea kokemus. Eli parannuksia on nähty. Ja kun seuraavan kerran perussopimuksia uudistetaan, silloin parlamentin ja kaikkien toimielimien pitäisi viitata ja vaatia artikla 255 artikla pohjaksi tilintarkastustuomioistuimen tapauksessa varmasti johtaisi tilanteen paranemiseen. Ja sitten teillä on toinenkin kysymys. Meidän täytyy olla parempi kolli siitä, miten ää, suosituksia täytäntöön pannaan ja pidetään, toteutetaan. Ja meillä täytyy olla enemmän kontakteja parlamentin ja tilintarkastustuomioistuimen välillä. Se tehostaisi politiikkaa. Eikä siinä ollut vastaukset. Vain So, dann habe ich jetzt auf der äh, Redeliste noch die Kollegen Dagmar Roth-Behrendt. Dann habe ich selber die Freiheit. Sitten on äh, äh, Roth-Behrendt ja lisäsin itsenkin. Haluatteko vielä, haluatteko vielä puheenvuoroja? Kysyn. Täällä en näe ketään, mutta Dagmar seuraavaksi. Vielen Dank. Vielen Dank. Kiitoksia kovasti puheenjohtaja. Minä uskoisin, että voimme kaikki olla tyytyväisiä siihen, että olemme saaneet Klaus Haine Leenestä ehdokkaan tilintarkastustuomioistuimien jäseneksi. Emmehän aina itse voi vaikuttaa siihen, kenet jäsenvaltiot nimittävät. Me emme siihen paljon voi vaikuttaa. Useimmat varmasti tietävät kyllä, minkä tyyppistä työtä Klaus Haine Leene on tehnyt, ja siksi olin kovin iloinen hänen ehdokkuudestaan. Totta kai on ihan oikeutettua esittää kysymyksiä ehdokkaan riippumattomuudestakin. Mielestäni hän on kyllä osoittautunut niin riippumattomaksi kuin vain mahdollista, mutta ehkä voisi miettiä myös täällä istuvien kollegojen riippumattomuudesta, kun täälläkin äänestetään ja katsotaan talouskytköksiä. Olisi tietenkin kiva joskus tietää, minkälaisissa toimissa parlamentaarisen työn ohessa joku jäsen on. Mielestäni kuitenkin se olisi tavallaan pieni vallankaappaus parlamentille, jos Klaus Heine Leene pääsisi jäseneksi, koska minä itse arvostan häntä. Ehkä tilintarkastustuomioistuin voi olla paljon vahvempi tekijä kuin tämä valiokunta, mutta kun joskus sen kertomuksia lukee, niin ikään kuin olisivat ihan toiselta planeetalta. Heillä oli ikään kuin hajuakaan siitä, mitä täällä tapahtuu todellisessa elämässä. Ikään kuin vain antaisivat lausuntoja irrallaan muusta. En ole lukenut sitä kertomusta, johon Rova Gresle viittasi, mutta aika säännöllisesti kyllä luen, mitä Euroopan parlamentista sanotaan kertomuksissa. Noin puolessa niistä sanotaan, että tai osoittaa, että heillä oikeastaan minkäänlaista käsitystä tästä työstä täällä. Ei siis todellakaan hajuakaan tästä työstä. Ja siksi mielestäni olisi kovin hyvä ajatus, että olisi siellä jäsenenä myös sellainen, joka on ollut Euroopan parlamentin jäsenenä aikaisemmin. Onhan siellä muitakin arvon kollegoja ollut tilintarkastustuomioistuimessa, mutta suhteellisen lyhyen aikaa vasta ollut, tai sen ihmeempiä ei ole ehkä vielä saatu aikaan. Klaus, Klaus Haine Leenestä ei sama voi sanoa, hän on aina tehnyt suuren vaikutuksen. Onhan hän täällä jo ollut pitkään. Eli lyhyt kysymys, herra Leena. Te totesitte juuri, että äh, mitä herra Sondekortin totesi, että pitäisi erityisesti myös jotenkin menestystä mitata, missä määrin kertomuksiin on saatu jotain vastiketta. Jos suosituksia ei siis ole noudatettu, niin pitäisikö tilintarkastustuomioistuimen myös tarkistaa omia suosituksia, jos nekin ovat vähän roskaa. Joskus saattaa olla niinkin. Tässä on ehkä mahdollisuudet suuntaan jos toiseenkin yhtä hyvät. No mitä sitten tulee parlamentin työhön sinällään, niin siitäkin haluaisin esittää kysymyksen. Oletteko te itse toiveikas sen osalta, että te myös saisitte muille jäsenille viestiä menemään perille siitä, miten me teel, täällä teemme työtä, tarvitsemme käännöksiä ja niin edelleen. Ajatellen, mitä tilintarkastustuomioistuin on pitänyt liian tyyriinä. Oletteko sitä mieltä, että te voisitte saada heidät ymmärtämään, mistä tosielämässä on kyse, koska minä ainakin toivon näin, että te voisitte jotain normaaliutta viedä myös siihen piiriin. Dann hat sich die Kollegin Andreasen zu Wort gemeldet. Andreasen pyysi myös puheenvuoroa. Kiitos. Haluaisin esittää yhden kysymyksen herra Leenelle. Oletteko sitä mieltä, että Euroopan komissio kantaa sen vastuun, joka perussopimuksissa mainitaan liittyen e- EUn veron maksajien rahan valvontaan, kun meillä on vastuuvapausmenettely. Me aina keskitymme jäsenvaltioiden vastuuseen ja säännönmukaisuuteen. Minä en ole täällä puolustamassa jäsenvaltiota. Minä uskon, että monet ongelmat syntyvät siitä, että Euroopan komissio ei kanna sitä vastuuta, joka sillä on perussopimuksen mukaan. Haluaisin tietää, mikä teidän kantanne on. So, ich hab jetzt... Inge, bitte. Inge. Äh, ich wollte nur ein... Haluaisin sanoa lauseen äh, Ravarot Berentille. Herra Leene, ei ole täällä puolustamassa, tai olisi puolustamassa Euroopan parlamenttia tilitarkastustuomioistuimessa. Minä halusin vain alleviivata sitä, että me tarvitsemme tilitarkastustuomioistuinta. Ymmärrän, että puolette asiaa, tätä asiaa yksityisesti. Olemme puhuneet tästä. Me tarvitsemme tuomioistuinta. Me olemme heihin yhteydessä he ovat ihmisiä, jotka ymmärtävät parlamentin ongelmat. Ja, ja Luxemburg on tässä ongelma. Se on jonkunlainen keidas, vähän kaukana maailmasta, ei niin, että se on täysin irralla maailmasta, mutta se on jonkunlainen keidas aavikossa. Eli tässä on maantieteellinen ongelma. Että haluaisin pohjimmassa vähän erkaista. Ravarat Berend äh, on äh, todella puhunut kauniisti, mutta, äh, mutta kiistäisi, että Ravarat Berend ei siis ystävämme. Schrift ist, würde ich gerne nochmal ja, eine Bemerkung, eine, eine ernst gemeinte. Minä olen saanut kaikki kommentit ja halusin itse puhua. Für einige Arbeit. Me emme ole tiedetarkastajia, mutta olemme olleet mukana tässä työssä. Minulla on sopimus Lloydin kanssa cv ja minun täytyy tarkastaa asia, kun minä julkistin omat taloudelliset etuni. Voi olla, että Deloitte on jonkun tilintarkastaja jossain ja ää, sen saattaisi olla turistiriita. Mutta tämä ei ole etoristiriita oikea, oikeastaan, koska on olemassa näitä säännönmukaisuuden varmistamisjärjestelmiä. No, tämä oli kevät. Toisekseni toteaisin, että te jättäisitte lakiyhtiönne, ettekä saisitte sieltä enää tuloja, jos te liitette, jos teistä tulee tilintarkastustuomioistuimen jäsen. Ja sitten meillä olisi kolmas kristillisdemokraattinen koordinaattori tilintarkastustuomioistuimessa kuinka monta kristillisdemokraattista meppiä tuomioistuin kestää? Gut. Äh. äh Ines, willst du, willst du noch mal jetzt oder willst du... Haluatko nyt? Nyt. Okei, okay, dann, da ich keine weiteren Worte mehr... Sitten ei enää muita puheenvuoropyyntöjä, eli äh, loppupuheenvuoro. Si, muchas gracias. Kiitoksia. Niin, haluaisin todeta, Dagmarille, että eivät näe todellakaan oikein sovi, minkälaisia pätevyysvaatimuksia. Pitäisi miettiä, miten ne käsitellään ihan samalla tavalla, jos ajatellaan, miten meitä lainsäädännön osalta myös ruoditaan. Ja totta kai me olemme siitä itse vastuussa ja me pyrimme muitakin kohtelemaan vähän mitä odotamme muiden kohtelemaan meitä. Ja täällä on pari muuta kollega kristillisdemokraateista tai kansan puolesta Leenessä tulisi kolmas ehkä, ja on siellä myös Sakas, joka on sosiaalidemokraatti, ainakin neljä siis vaikuttaisi olevan, jos Leene siis valitaan neljä entistä parlamentin jäsentä. Minä uskon, että eiköhän se ole ihan hyvä kriittinen massa jo, että voidaan osoittaa myös se, että että kun tilintarkastustuomissa ainakin viime vuosina on, on valmis on, tulemaan tänne puhumaan meidän kanssamme ja tekemään työtä kanssamme. Minä nyt kuitenkin pikaisesti ottaisin esille pari seikkaa. Ensinnäkin eturistiriitaan liittyen haluaisin Hela Leenelle muistuttaa siitä, ja oikeastaan tämä nyt on oikeastaan mahdollinen hyvä tilaisuus, että kyllä sen tiedättekin, että aina täytyy pystyä selvittämään niitä. Minä muistan, että se yritys oli japanilainen toki, mutta se oli tapauksessa mukana tavalla tai toisella. Ja jos ajatellaan tilintarkastustuomioistuimen pyrkimyksiä, että se pitäisi kuitenkin vielä varovaisemmin hoitaa, koska te mahdollisesti olette ajatellut, että siinä tapauksessa, että tilintarkastustuomioistuin, jos jäseneksi pääsette, voisi kantaa huolta myös turistiriidasta, olivat sitten mahdollisia tai eivät, jos on aihettakaan miettiä. Sinällään hyvä ajatus ja asennoituminen. Että toivottavasti se näin sitten jatkossakin toteutuu, jos ei tulee tule jäsen. Siksi kysyisin teiltäkin, kun totesitte ihan oikein, ja sen tunnustan toki, että te olette kansalainen ja henkilö, joka on ollut tärkeissä asemissa Düsseldorfissa kaupungissa kunnallispolitiikassa ja siellä johtotehtävissä. Ja tämän lisäksi olette olleet myös alueen tehtävissä siellä, ja minä haluaisin tietää tästä onko jotain hyötyä, jos ajatellaan suhdetta läpinäkyvyyteenkin. Nimittäin teidän lausunnossa tämäkin näkyy, ja jos ajatellaan tilastuomistuimen lausunnossa taloudellisista eduista, niin pitäisi julkistaa kaikki tämä, on erittäin tärkeää, että yksityiskohdat tulevat esille. Sitten riippumattomuudesta. Jens jo totesi tästä jotain että te olette todella iso tekijä Saksassa puolueessa Düsseldorfissa, mutta myös Saksassa ja täälläkin. Ja toveritkin ovat tässä teitä tukeneet. Mutta meillä on tässä yksi ongelma, kun Rova Gressle totesi, että tuomistomien jäsenten täytyy auttaa osoittamaan sormella tapauksia. Niin meillä on tässä sellainen ongelma, että jotkut jäsenet käyttävät sitä vain silloin, kun on normaalit epäilyt Etelä-Euroopasta ehkä esillä kriisinkin aikoina. Jos ajatellaan Saksaa 2012, niin se oli ainoa jäsenvaltio, jossa oli kaksi alueellista rakenneohjelmaa keskeytetty. Herra Piper kyllä varmasti on tämän hoitanut. Siksi minä kysyisin teiltä, jos saataisiin tällaistakin tasapainoa, sekin on tarpeen, että jos joku nyt mokaa niin, että sitten kaikkien mokat huomioidaan. Nimittäin tässäkin valiokunnassa ruvetaan käyttämään tätä sormella osoittamista vain joiden kohdalla, eikä kaikkien kohdalla. Ja se pitäisi myös huomioida Euroopan unionissa. Sitten lopuksi vielä siihen liittyen, kun tekin tämä mainitsitte, ja olen samaa mieltä sitä, että tuomioistuin tarvitsee myös monimuotoisuutta, moniilmeisyyttä pätevyydessäkin. Ja koska te olette hyvä juristi, ja se on hyvä asia, siitä olen ihan samaa mieltä Rovarot Benetin kanssa. Mutta haluaisin myös tietää, mitä mieltä olette tilintarkastustuomioistuimen, siis Euroopan tilintarkastustuomioistuimen, jonka osalta me vastaamme, suhteesta kansallisiin tilintarkastustuomioistuimiin. Koska tässä tarvitaan myös jonkinlaista suhdetta, joka toki on muotoutuvassa myönteisissä merkeissä, ja jos ajatellaan eri teemoja, mitä on ollut pankkien kriisiratkaisumekanisminkin, että siinä annetaan neuvoa puolin ja toisin. Ja, mutta meille tietenkin tärkeintä on Euroopan tilintarkastustuomioistuimme. Tähän halusin kantanne. Vielen herzlichen Dank, Herr Ich versuche das jetzt auch wieder. Kiitos. Yritän käydä kysymykset läpi järjestyksessä. Paljon kiitoksia Robert Berentiltä ystävästä sanoista. Sitä on aina mukava kuulla. Kysymys on siitä, pitäisikö tuomioistuimen perehtyä suositusten täytäntöönpanon. Olen puhunut tilintarkastusistuimen jäsenten kanssa ja he ovat valmiita kritiikkiin. Meillä on menettelyjä, joissa tarkistuksia tehdään, mutta en halua kätkeä teiltä sitä, että joskus. Jos ihmisellä olisi vähän enemmän, enemmän käytännön kokemusta, niin siitä olisi iloa. Ja totta kai kontakteja muiden toimielimien kanssa voi parantaa. Eh, Düsseldorf Bryssel Strasbourg verkosto on hyvä esimerkiksi. Tällaiset verkostot ovat hyviä. Rav Andreasen, Andreasen. Teidän kysymyksenne liittyen. Totta kai komissio on vastuussa budjetista. Kuten perussopimuksissa säädetään. Mutta täytyy olla realistinen. Ja ymmärtää, että Yksi ongelmista Dassin tarkastuslausumien kanssa on, että suurin osa Euroopan varankäytöstä on sellaista, ettei sitä komissio suoraan hallinnoi, vaan sitä hallinnoidaan kansallisella ja alueellisella tasolla. Joten monet ongelmat ovat sellaisia, että ne eivät ole komission valtapiirissä, vaan kuuluvat jäsenvaltioille ja alueella ja Jaarava ajalla Senderin näkemyksen. Kyseessä ei ole yksittäisten jäsenvaltioiden ongelma. Niitä näkyy kautta rantain. Meidän täytyy luopua kansallista perspektiivistä. Täytyy olla myös alueellista näkökulmaa. Täytyy tunnistaa ongelmat, mutta muodollisesti komissio on budjetin täytäntöönpanosta vastuussa. Ja sitten mitä rouva äh, Kressle sanoi tilintarkastustuomioistuimen sijainnista. Tämähän on perinne. Saksan perustuslakituomioistuin sijaitsee esimerkiksi Karlsruessa. Meillä on muita elimiä Bondissa. Usein nämä elimet ovat kaukana tästä kiireisestä päivittäisestä poliittisesta elämästä. Mutta totta kai me, me olemme riippuvaisia neuvoston yksimielisestä päätöksestä. Muuten emme voi tehdä asialle mitään. Sama koskee Brysselin ja Strasbourgin sijaintia tai paikkoja. Sitten täällä puhuttiin myöskin näistä tarkistuksista. Jos me saa jonkun mandaatin, meidän täytyy tarkastella, ettei mitään muita mandaatteja ole, missä on risti, jotka ovat ristiriidassa tämän kanssa, mutta tämän tupakkadirektiivin suhteen emme voineet laatia kaik, listaa kaikista asiakkaista, joilla on jotain tekemistä, ja yrityksistä, joilla on jotain tekemistä tupakan kanssa. Ainoa mitä voin sanoa, että, että jos kuulisin, tai olisin kuullut tai kuulisin, että tällaista on tapahtunut, tapahtunut, tapahtuisi. Minä haluaisin välttää sen, että edes vaikuttaisi sille, että eturistiriitoja olisi. Enkä ryhtyisi mihinkään tehtäviin, jos olisi missään määrin todennäköistäkään, että vaikuttaisi sille, että eturistiriitoja olisi. Ja tilintarkastustuomioistumme tapauksessa ja ja tilitarkastustuomioistuimessa meidän pitäisi olla vielä tiukempi tämän suhteen kuin parlamentissa. Ja toisen kysymyksen suhteen haluan tehdä asian ihan selväksi. Haluan säilyttää ystävälliset suhteet ihmisten kanssa. Mutta katkaisisin kaikki ammatilliset yhteydet firmani kanssa. Ja jos en saa mahdollista sitten toimia tilintarkastustuomioistuimessa, jatkaisin asianajajana. Ja sitten oli kysymys, kuinka monta EPPn jäsentä tuomioistuin voi niellä. 4 28 neljä meppiä. Jos oikein osaa laskea, se on seitsemäs osa se on kohtuullista. Saksassa, Saksan suhteen suhdeluku on kolme yhteen. Tässä paino on tästä parantumassa. Verschieben könnte, ich hätte da jedenfalls nichts gegen. Ich denke, jetzt habe ich noch die verbleibenden Fragen von Frau Äh, pari tässä paino EPP ja SDn kanssa tuomioistuimessa on jotain, mitä mitenkään vastustaisi. Ja sitten maksut. Katsokaapa eturistiriitojen julkistamista. On käytännön syitä sillä, miksi saan korvauksia, ää, äh, korvauksia kun olen juristin tehtävästä – Tämä liittyy minun työni määräyksiin. Esimerkiksi luennointiin liittyen rahat menevät ensin firmalle ja sitten hallintoneuvoston jäsenyydessä – Ja Arakin suhteen ää, korvauksi menee Taylor vessingille, Se on osa sitä korvausta, joka saa Taylor vessingin kautta. Ja tämä ää, on ainoa hallintoneuvoston jäsenyys, joka ylittää nämä kynnykset. Tämä pätenee kaikkiin sopimuksiin. Ja sitten kontaktit kansallisten tilintarkastustuomioistuinten suhteen. Lienen vastannut tähän näitä näistä vertausarvioista, joita kansalliset tilintarkastustuomioistuimet ovat tehneet. Tilanne on niiden mukaan parantunut. On tehty paljon ehdotuksia kansalliselta suunnalta, ja niiden parissa pitää jatkaa työskentelyä vastaisuudessakin. läheisempi yhteistyö johtaisi siihen, että byrokra- tarkistukset ovat vähemmän byrokraattisia. Minun mielestäni kaikilla tilintarkastustuomioistuimen jäsenillä pitäisi olla läheiset suhteet omiin kansallisiin tilintarkastustuomioistuimiin. Varmasti vierailisin omassa tuomioistuimessamme Saksassa pyrin varmistamaan sen, että voisin joka vuosi tehdä tämän. Pitäisi luoda intensiivisiä kontakteja yhteistyön parantamiseksi. Ja voi olla, että muut tilintarkastustoimistumme jäsenet tekevät tämän muutenkin. Rohkaisisin heitä siihen, jos eivät niin tee. Oletko varmaan kattanut kaikki kysymykset? Kiitoksia kovasti, Leene. Näinpä pääsemmekin tämän esityslistan kohdan käsittelyn päätökseen tällä hetkellä. Tarkoitus on se, että meidän täytyisi tehdä päätös välittömästi, mutta se täytyy tehdä in kamera suljetuin ovin. Eli se tarkoittaa sitä, että ne, jotka eivät ole Euroopan parlamentin jäseniä tai tulkkeja tai henkilöstöä, niin lähtekää tästä huoneesta –